Lamassuurilta. Kyseessä on eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot, joten annan saman tien neljäksi minuutiksi puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, la création des fonds d'investissement Europe. Kiitoksia. Eurooppalaiset pitkäaikaisijoitusrahastot ovat ensimmäinen etappi nyt kun uudistetaan rahoitusta kohti reaalitaloutta ja erityisesti kohti pitkäaikaisia investointeja. Muutaman viikon ajan on nähty, että kaikki kasvun moottorit ovat syttymässä Euroopassa. Öljyn hinta on laskunut, euro on heikentynyt huomattavasti, politiikka on ollut erityisen suotuista Euroopan keskuspankissa ja tällä tavalla käynnistetään sitten Junckerin suunnitelma. Meidän on vahvistettava näitä kasvun tekijöitä ja ensinnäkin meidän on saatava likviditeetti käyttöön, jota tällä hetkellä tulee spontaanisti Eurooppaan. Meidän täytyy vahvistaa rahoitusvakautta hyödyntämällä pankkiunionia ja meidän täytyy poistaa investointiesteitä jäsenvaltioissa kumppaniemme kanssa. Tässä on kyse pankkiunionista ja pääomamarkkinoista. Nämä ovat ensimmäinen investointi nyt tähän rahastoon. Ja komission kanssa on tehty huomio. Eli maailmassa on paljon rahaa käytössä, mutta hyvin vähän tulee pitkäaikaisiin sijoituksiin ja erittäin vähän varoja käytetään Eurooppaan ja Euroopan rahoitukseen. Hallitukset ovat hyvin velkaantuneita ja talousarviouudistuksia täytyy tehdä, Suuryritykset toimivat konservatiivisesti investointien osalta tai sitten ne investoivat Euroopan ulkopuolelle. Pankit ovat heikossa kunnossa ja usein ne ovat riippuvaisia valtion tuosta. Lisäksi vakuutusyhtiöt ja rahastot, jotka haluavat sijoittaa pitkäaikaisiin kohteisiin, eivät aina omaa riittävästi resursseja, jotta he voisivat riittävästi kerätä resursseja eikä ole mitään eurooppalaista mekanismia, kuten sijoitusrahastoa, joka helpottaisi tällaista toimintaa. Meillä on siis tarpeita markkinoilla. Meidän täytyy luoda uusia investointimekanismeja, esimerkiksi yrityksiä, jotka eivät ole pörssiin noteerattuja, tietyt pörssissä olevat pk-yritykset, ja sitten meillä on riskipääomarahastoja, ja sitten meillä on myöskin eurooppalainen yrittäjyysrahasto. On tarpeen, että investoivat sitovat nämä investoinnit tietyksi ajaksi tiettyjä palkkioita vastaan verrattuina muihin mekanismeihin, joista sijoittajat voivat vetää sijoituksensa pois milloin tahansa, mutta korvaukset ovat pienempiä. Ainakin 70 prosenttia pitää sijoittaa tiettyihin toimiin, ja siellä pitää olla varainhoitajia. Meillähän on direktiivi näistä vaihtoehtoisista rahastoista ja siellä on tiukat säännöt, joita täytyy soveltaa. Ja tällä tavalla sitten toimitaan tietyn ajan aikana ja sen aikana investoijat eivät voi vetää rahojaan pois paitsi tietyissä poikkeustapauksissa, jotka on määritelty heti aluksi. Meillä pitää olla mahdollisimman joustava järjestelmä, jotta hedge-rahastot ja myöskin yksityishenkilöt voivat helposti tehdä sijoituksia. Tavoitteena on, että ammattimaiset sijoittajat, esimerkiksi eläkerahastot, kunnat, vakuutusyhtiöt voivat myöskin tehdä näitä investointeja. Eli kollegat, komission jäsen, tällä tavalla me ehdotamme, että vahvistetaan eurooppalaisia investointeja ja tämä astuu voimaan samaan aikaan kuin Junckerin suunnitelma ja sillä on sama tavoite käynnistää kilpailukyvyn ja talouden elpymisen vahvistaminen. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi komission edustaja Vestager, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat hyvä lähestymistapa on ollut tässä tärkeässä asiassa. Kaikki olivat varmasti luottavaisia Lamassurin esittelijän ja olisin, haluaisin kiittää lämpimästi, mutta myöskin edellisen, edellisellä vaalikaudella asiaa hoitanut tai esittelijä kiittäisin. Tietysti oli tärkeää, että parlamentti oli halukas tekemään kompromisseja eurooppalaisten investointien edessä niin, että eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot saataisiin käyttöön niin, että ne myöskin houkuttelisivat sekä hoitajia että investoijia. Eurooppalaisilla pitkäaikaisrahastoilla on tarkoitus hyödyntää pit, hyödyttää pitkäaikaisia hankkeita osakkeita, pörssinoteratut pk-yritykset tai muut yritykset voivat saada 500 miljoonaa euroa tätä kautta muun muassa teollisia tekijänoikeuksia varten. Ja siksi varainhoitajien on myös tärkeää saada käyttöön erilaisia rahoituslähteitä ja niin, että kaikki tapahtuu säännellysti, tarkasti säännellysti. Tämä on todella tärkeä elementti yhtenäismarkkinoilla niin, että varmistetaan, että rahoitusta saadaan reaalitalouteen. Tämä asetus on ensimmä, yksi ensimmäisistä konkreettisista esi, esimerkkeistä pääomamarkkinoiden alalla. On tärkeää saada sijoittajilta pitkäaikaista rahoitusta kansallisella jos kansallisella markkinoilla vain toimittaisiin, niin voisi olla hankalaa rahoittaa rajojen yli tai EUn alueella. Tällä tavoilla voidaan nyt sitten kuitenkin edistää pitkäaikaista rahoitusta ja sitä kautta myös tukea kasvua ja työllisyyttä. Hedge-rahastoja koskevalla sääntelyllä on pyritty tämä ongelma ratkaisemaan. Halutaan pitkäaikaisia hankkeita ja pk-yrityksiä tukea. Tässä mennään nyt kohti todellista pääomamarkkinaa ja tämä voisi olla sijoittajille luotettava toimintakehys niin, että kannattaa tehdä pitkäaikaista pääomasijoitusta. Kuten edustaja Lamassur juuri totesi, tuulet eivät puhalla niin voimakkaasti tällä hetkellä. Kasvua ollaan nyt jo saamassa aikaiseksi, mutta investointeja tarvitaan. Noin 1500 miljardia 200 tarvitaan 2020 vuoteen mennessä, jotta voidaan rahoittaa infrastruktuuria, tarpeellista infrastruktuuria. Ja siksi tarvitaan pitkäaikaista pääomaa. Me olemme sitoutuneet markkinaperusteiseen rahoitukseen, mutta tämä ei estä sitä, etteivätkö pankit voisi myös toimia pitkäaikaisrahoituksen, pitkäaikaissijoituksen alalla. Ne jo rahoittavatkin monissa jäsenvaltioissa pitkäaikaishankkeita ja siksi eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot täydentävät niiden toimia. Parlamentti ja neuvosto ovat aina olleet yhtä mieltä siitä, että pk-yritykset ovat hyvin tärkeitä, ratkaisevan tärkeitä Euroopan talouden kannalta ja niiden varan saanti on avainasemassa. Parlamentti on myös käsitellyt fyysistä pääomaa näissä rahastoissa. Ne ovat hyvin tärkeä osa talouttamme ja tarvitaan rahoitusta juuri fyysiseen infrastruktuuriin. On varmistettava, että kaikenlaiset sijoittajat, myöskin vähittäissijoittajat, eläkerahastot, yritysten rahastot voivat osallistua eurooppalaisiin rahastoihin. Se on ollut koko ajan komission ehdotuksen ydinasia. Ja on tärkeää varmistaa niiden pääsy jatkossakin tässä lopullisessa tuloksessa. Tällaiset erityiset suojalausekkeet, joissa puhutaan puolesta miljoonasta eurosta ja siitä, että kymmen, enemmän kuin 10 prosenttia säästöistä ei saisi näihin rahastoihin laittaa. Kiitos työ, yhteistyöstä ja kiitos myös huomiostanne. Ähm, äh, kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron ryhmien edustajille ja vetoan tässä kaikkiin, että pidätte huolta puheajoistanne. Muistutan teitä vielä siitä, että 11.30 alkavat äänestykset ja sitten toivotamme tervetulleeksi myös Jordanian kuninkaan. Ensiksi edustaja Hybner. Kiitos, <clears throat> arvoisat kuulijat. Julkiset ja yksityiset sijoitukset ovat vähentymässä Euroopassa. Me tarvitsemme uusia investointeja ja sen takia tässä talossa teemme kaikkemme, jotta Junckerin suunnitelma muuttuu nopeasti sanoista käytännöksi. Ja Alanin ja muiden kollegoiden kanssa olemme kehittäneet eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot tähän välineeksi. Pääomamarkkinaunioni unioni on kehitteillä ja tärkeää on, että tällä alalla saadaan pitkäaikaista kasvua ja investointeja. Jotta tähän päästään, tarvitaan riittävä puitteisto. Vuosia olemme pyrkineet kohti rahoituksellista tasapainoa ja nyt meidän täytyy varmistaa myös, että kasvua saadaan aikaan. Yksityisiä sijoituksia ei saada yhdessä yössä. Pitää luoda hyvät olosuhteet investoinnille, pitää purkaa sääntelyesteitä ja luoda sellaiset rahoitussääntelyn puitteet, esimerkiksi solvenssi kaksi asetukset ja muut, jotta ne houkuttelevat sijoittajia. Ja tässä viesti on selvä Jotta sijoituksia voidaan houkutella, niin tähän tarvitaan kaikkien asianosaisten yhteistyötä. Sääntelijät, toimijat ja käyttäjät ovat tässä kaikki samassa veneessä. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Kofod, kaksi minuuttia. Thank you so much. Kiitoksia, puhemies. SNDn varjoesittelijänä tavoitteeni oli varmistaa, että luemme sellaisen rahaston, joka hyödyttää reaalitaloutta. Ja mielestäni olemme siinä onnistuneet. Pitkä talouskriisi ja investointivaje Euroopassa osoittavat, että me tarvitsemme investointeja, jotta voidaan taata työllisyys, kasvu ja parempi talous. Juncker esitteli investointisuunnitelman ja investointirahasto on osa tätä suunnitelmaa, jotta Eurooppa saadaan taas oikeille raiteille. Tällä rahastolla voidaan edistää investointeja, jotka vaikuttavat reaalitalouden rahoittamiseen EU:ssa. Ja tämä on hyödyllistä, kun ajatellaan vaikka eläkerahastoja ja vakuutusyhtiöitä, joiden täytyy yhdistää toimintojaan, jotta ne voivat rahoittaa pitkän aikavälin investointeja. Ja tällä tavalla siihen päästään. Ja nämä pitkäaikaisijoitusrahastot saavat aikaan kestävää kasvua Eurooppaan, ja se on tärkeää, koska me tarvitsemme Euroopan, joka on taloudellisesti vakaa, jossa on investointeja ja kasvuja. Ja toivottavasti tällä tavalla voidaan sitten helpottaa investointeja. Mutta ennen kaikkea toivon, että pitkäaikaisijoitusrahastot johtavat vihreisiin ja kestäviin investointeihin. Tämä vaikuttaa kasvuun, mutta se vaikuttaa myönteisesti sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti Eurooppaan kokonaisuutena. Me tarvitsemme Eurooppaa, joka on johtajana kestävän ja vihreän talouden alalla, jotta voimme varmistaa, että siirrymme eteenpäin. Me tarvitsemme vihreää kasvua, jotta voidaan varmistaa, ettemme ainoastaan siirrä ympäristöongelmia seuraavalle sukupolvelle. Me tarvitsemme investointeja, joista on hyötyä kaikille eurooppalaisille. Eli kehottaisin kaikkia käyttämään tätä uutta tärkeää välinettä. Kiitos. Uh, Kiitos. Seuraavaksi Stanislav Osok, yksi minuutti. Panie przewodniczący, panie ja panowie. Uważam, że komisja... Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Mielestäni komissio on oikeassa rahasta ja siitä, että pääomaa pitäisi houkutella saatavilla olevaa pääomaa pitäisi houkutella sijoittajilta osuinpaikasta riippumatta. Näin voitaisiin edistää kasvua sekä auttaa tutkimusta ja kehitystä. Pitkäaikaissijoitusrahastot, erilaiset eläkerahastot, ammattimaiset sijoittajat voivat näin sijoittaa pääomaansa sekä EUn sisällä että sen ulkopuolella. Tällä asiakirjalla mahdollistetaan tietty liikkumavara sijoittajille erityisesti nyt, kun sijoitustaso on niin alhainen. Kiitos. Seuraavana edustaja De Backer, kaksi minuuttia. Kiitos herra puhemies, kiitos edustaja suurille ja muille asianosaisille, jotta tämä asia on nyt saatettu hyvään lopputulokseen. On tärkeää saada aikaan väline, joka sopii markkinoille. Pääomamarkkinaunioni, josta puhutaan nyt ja tulevaisuudessa, tarkoittaa sitä, että luodaan erilaisia mahdollisuuksia yrittäjille ja sijoittajille ja tuodaan nämä palapelin palaset yhteen. Erityisesti institutionaalisille sijoittajille luodaan tällainen brändätty rahasto, joka sitten heitä houkuttelee ja sitten myös luodaan rahoitusmahdollisuuksia erityisesti PK-yrityksille ja tällä ELTIF-merkillä annetaan sijoittajille tarvittavaa erilaisuutta ja vaihtoehtoja. Ja tämä antaa hyvän mahdollisuuden yrityksille. Ne voivat hankkia hyvän omistajapohjan. Tämä pätee erityisesti PK-yrityksiin. Työ ei ole kuitenkaan vielä tehty. Eläkerahastot, pankit ja jopa vähittäisrahoittajat tarvitaan nyt tähän kuvaan mukaan, jotta pääomia saadaan ja tällä tavoin voidaan kilpailukykyä vahvistaa ja on tärkeää, että me löydämme sopivia kohteita pitkäaikaissijoitusrahastoihin, jotta siitä tulee houkutteleva ja ajan myötä sitten tämä vahvistaa pääomamarkkinaunionin pohjaa. Ja tämä vahvistaa pääomamarkkinoita, luo yhtäläiset toimintaedellytykset ja kaikin tavoin parantaa tilannetta. Uskon, että tämä toteutuu. On hienoa, että pitkäaikaissijoitusrahastot on nyt perustettu. ELTIF-merkki on olemassa. Tämä antaa pitkän aikavälin mahdollisuuksia sekä sijoittajille että yrityksille, koska tarvitsemme nimenomaan uusia sijoittajia, kasvua ja sitä kautta työpaikkoja ja hyvää tulevaisuutta Eurooppaan. Kiitos. Sitten Urban Crespo, kaksi minuuttia puhemies, hyvät kollegat. Komission esitelmä investointisuunnitelmaa väittää olevansa ihme, jolla saadaan sitten kaikki kuntoon. Tavoitteena on saada 21 miljardia ja yhteensä sitten 300 miljardia yksityisiä investointeja. Ja tässä on tämä pitkäaikaisijoitusrahasto, jonka, jota voidaan käyttää kaupallisesti instituutioissa ja siinä voi olla myös, sitä voivat käyttää myöskin yksityishenkilöt. Sääntely, jota meille esitellään, ei anna kuitenkaan riittäviä takeita, takeita, jotka tukevat näitä päätavoitteita. Täällä on kuitenkin porsan reikiä, jotka mahdollistavat varojen väärinkäytön. Me emme voi käyttää ihmisten säästöjä ja pelata niitä epäonnistuneessa politiikassa omassa maassani on erittäin ikäviä tapauksia. Piensäästäjät ovat investoineet lupaaviin tuotteisiin, mutta niissä oli valtavat riskit ja sadat tuhannet henkilöt ovat menettäneet kaikki säästönsä. Hyvät kollegat, yhtäältä tämä uusi New Deal Euroopassa, jota nimetään Junckerin suunnitelmaksi, on aika naurettava, jos ajatellaan talouden elvyttämistä Euroopassa, ja tämä on tätä uusliberaalia politiikkaa, mutta nämä tuotteet, että ne voisivat antaa tuottoja kolmessa vuodessa, se ei ole uskottavaa. Meidän ei pidä edistää tätä kasinotaloutta. Me emme halua mitään uutta spekulaatiokuplaa rahoitusalalle, jossa pelataan ihmisten säästöjen kanssa. Meidän ei pidä pantata Euroopan tulevaisuutta. Domnul Lamberts. Uh... Sitten edustaja Lambert, kolme ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. madame la commissaire. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Eurooppa on rikas mantere sekä monimuotoisuutensa että kulttuurinsa takia, mutta myöskin taloudellisesti ja rahallisesti. Siitä huolimatta Eurooppa ei onnistu investoimaan ja katsomaan tulevaisuuteen. Jumala yksin tietää, että todellakin tarvitsemme tällä mantereella investointeja, inhimillisiä, rahallisia, kestäviä resursseja, myöskin kärsivää ystävällisyyttä. Nyt puhutaan paljon energiasta, energiaunionista. Sehän on ihan elinehto koko Euroopalle. On investoitava koulutukseen, kulttuuriin, innovointiin, Euroopan kilpailukykyyn ähm, luonnonvarojen palauttamiseen entiselleen ja myöskin sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen kuitenkaan näitä investointeja ei saada toteutettua. Mistä tämä sitten johtuu? No, 20 vuoden ajan on vallinnut sellainen ö, oppi, joka liittyy lyhytaikaisuuteen ja sen suosimiseen esimerkiksi rahallisella, raha, rahoitusalalla ja aina vain rahoitetaan lyhytaikaisia asioita ja pyritään saamaan nopeasti tuottoa. Ja kun sitten puhutaan investoijista, sijoitusrahastoista, pankeista, yksityisistä sijoittajista, jotka lainausmerkeissä investoivat vain pienen hetken johonkin yritykseen, niin miten voidaan edes puhua sijoittajista, kun samanaikaisesti kaikista konservatiivisemmat vakuutusyhtiöt eivät halua puhua äh, alle viidestä vuodesta. Ja nyt meidän täytyy juuri tähän kysymykseen vastata. Mitä sitten voimme tehdä? E, edustaja Lamassuurin teksti menee oikeaan suuntaan, mutta se on aivan liian vaatimaton. Nyt pyritään houkuttelemaan sijoittajia ja sijoittamaan pitkäaikaissijoitusrahastoihin ja työskentelemään pitkällä aikavälillä. Mutta sitten neuvosto hyvä, kyölsi, siis hylkäsi ajatuksen tällaisista eurooppalaisista sijoituskiintiöistä, kuten komission jäsenkin totesi, että olisi tällainen tietynlainen label tai joku hyväksyntä. Piti vähintään tietyn ajan investoida ja joillekin se oli se punainen vaate, mistä ei haluttu hyväksyä. Eli haluaako nyt neuvosto suosia sijoittajia EUn ulkopuolella vai EUssa. Ja kun puhutaan kiintiöistä, niin neuvostohan on tässä osoittanut, millä puolella se on. Jos me haluamme todellakin eh, elvyttää pitkäaikaista sijoittamista Euroopassa, niin ensimmäinen tehtävä on se, että eh, erotellaan toisistaan niin sanotut sijoituspankit ja vähittäispankit. Täytyy voida lainata äh, rahaa reaalitalouteen lopettamalla kasinotalous. Ja tällöin sitten voidaan edistää reaalitaloutta. Se vaatii rohkeutta, mutta se on oltava rohkeita niin, että äh, voidaan estää se, että vain pyritään saamaan mahdollisimman suuret voitot lyhyellä aikavälillä ja puristamaan se viimeinenkin tippa. Tämä pitää estää. 13 miljardia Junckerin suunnitelmassa pyritään julkisia varoja käyttämään. Sama summa menee Euroopassa veronkiertoon ja veroparatiiseen. Jos me tämän estäisimme, niin tuhat miljardia saataisiin julkista rahaa lisää. Blue card, Lambert. Edustaja Lambertsille sininen kortti Eferitsiltä. Eferitsiltä otatteko vastaan? Kiitos aina tämän ilolla teette ja kiitos siitä. Puhuitte paljon valtion pääomista ja julkisista sijoituksista. Äh, ymmärrän, että kritisoitte yksityisiä voittoja, mutta ilman yksityisen sektorin vaurauden luontia ja voiton tekoa, niin tämä asia jää puolitiehen. tiehen Ettekö olisi samaa mieltä kanssani, että meidän tulisi myös yksityistä vaurauden luontia eh, eh, edistää kaikin tavoin? It becomes a habit for us to dialogue in the... No, mm, tämähän tulee ihan tavaksi, että käy keskustelua tässä salissa. En minä usko sitä, että sataprosenttisesti talouden pitäisi tulla julkisesta rahoituksesta. Se oli ensimmäinen kohta. Niin toinen kohta oli se, että pitää edistää e-, er- erotella erilaiset pankit toisistaan. Me haluamme yksityistä sijoitusta, jotta voimme saada sitä käyttöön myös reaalitalouden alalle, mutta minä olen toiminut parikymmentä vuotta yksityisen rahoituksen alalla ja koko ajan nämä sijoitusajat vain lyhenevät. Enää ei puhuta enää edes vuosineljänneksestä, vain mikrosekunnista tai kuukaudesta ja yksityiset voitot ovat toki oikeutettuja, kunhan ne luovat jotain lisäarvoa yhteiskunnalle. Äh, domnul Kiitos. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Wolf. Kiitoksia, puhemies. Joseph Addison, englantilainen runoilija, hän sanoi, että kuoleman pelko on usein kuolettavampi ja ihmiset yrittävät pelastaa henkeään tavalla, joka tappaa heidät. No, pelko on vallalla parlamentissa pelko siitä, että Kreikka saattaa lähteä ja romahduttaa euron, pelko siitä, että alhainen kasvu saattaa johtaa siihen, että ihmiset näkevät, että EU on sittenkin epäonnistunut ja että se oli huono ajatus, joka on jo, jonka ohi aika on jo ajanut. Eli EU nyt luo jotain, joka mielestäni auttaa tuhoamaan EUn, eli pitkäaikaissijoitusrahastostrategiaa. Parlamentissa nähtävästi uskotaan, että keskuspankit voivat ohjata taloutta. Tästä syystä Euroopan keskuspankki on tehnyt tätä kvantitiivista helpotusta, mutta se vain köyhdyttää ihmisiä ja ihmiset joutuvat maksamaan enemmän tulevaisuudessa kuin nyt. Kun katsomme puheliamme, emme sano, että hallitusten pitäisi suunnitella tai valmistaa puhelimemme. Hallitustemme ei tai parlamentin ei pidä suunnitella puhelimia, mutta täällä parlamentissa ilmeisesti ajatellaan, että parlamentin jäsenet ja komission jäsenet voivat luoda eläkerahastoja ja saada sinne yksityisiä sijoittajia. Siitähän tässä nyt on kyse. Voin kertoa, että on paljon lahjakkaita ihmisiä investointialalla, jotka ovat epäonnistuneet ja tekin epäonnistutte tässä. Eh, Kiitos. Ja seuraavaksi minuutin ajan edustaja Briua. Hyvät kollegat, eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot esittävät hyviä sääntöjä. On tärkeää, että tässä annetaan pk-yrityksillekin mahdollisuus. No siitä huolimatta eurooppalaisen lainsäädännön oikeutus tällä alalla ei ole osoitettu todeksi pankkiunioni ja unionin sääntelyn vaisuudet ovat olemassa. Ja tässä nyt todetaan, että LTIF on ensimmäinen vaihe yhtenäisten sisämarkkinoiden luomisessa, että vipuvaikutusta voidaan käyttää ja tällä tavoin pyritään houkuttelemaan pitkäaikaisia sijoituksia eurooppalaiseen talouteen. No, millä tavalla aiomme yhtenäistää toimintaamme eurooppalaisella tasolla? meidän verotukselliset ja sosiaaliset lainsäädäntöjärjestelmämme ovat hyvin erilaisia eri maissa. Miten tätä yhtenäistämistä aiotaan tehdä? Eurooppalainen, Euroopan komissio ja muut eurooppalaiset viranomaiset tässä nyt astuvat, astuvat jäsenvaltioiden viranomaisten varpaille tehdessään päätöksiä niiden puolesta. Kiitos ja sitten edustaja Niedermayer, kaksi minuuttia. Uh, first of all, uh... Kiitos oikein paljon, puhemies, hyvä komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin todeta, että yksi tärkeimmistä tehtävimmistä on se, että Euroopan rahoitusmarkkinat toimivat paremmin ja yhtenäisemmin ja eurooppalaisemmin, ja meidän pitäisi varmistaa, että saamme investointeja, joita tarvitsemme tulevaisuutta varten, ja uskon, että ELTIF on hyvä aloite ja sen ja muiden aloitteiden, kuten Junckerin suunnitelman avulla, voimme parantaa pitkällä aikavälillä talouskasvuamme. Rahoitusalan asetuksilla ei pelkästään voida taata näitä elintärkeitä sijoituksia tulevaisuudessa. Ensinnäkin tarvitaan uudistuksia joissakin jäsenvaltioissa, jotta ne ovat kestävällä tiellä ja monissa maissa on epävarmuutta tulevien talouden toimien suhteen ja se sitten pelottaa sijoittajia. Asetuksessa ei välttämättä varmisteta riittävän hyvin oikeudellista varmuutta ja sekin estää ehkä sijoittajia toimimasta. Yhteismarkkinat, sisämarkkinat ovat tärkeä ja niiden toimivuus on hyvin tärkeää ylikansallisessa hankkeessa. Tällä me nyt pyrimme rahoitusjärjestelmän sääntelyä parantamaan, mutta tie on vielä pitkä. Ja nyt pitäisi niin tehokkaasti tätä hanketta edistää kuin Laman surkin toivoi. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Beres, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Tässä kyse on mietinnöstä, joka olisi pitänyt laatia aikaisemmin, kun vuonna 2007 kriisi alkoi Euroopassa. Jokainen tiesi, että kyse oli spekulaatiokriisistä ja pitkäaikaisvarojen kavaltamisesta reaalitaloudesta. Mutta meillä on mennyt pitkään ennen kuin rahoitusmarkkinat on saatu vakautettua ja pankit pelastettua, mutta ei ole tehty hyvinkään, kovinkaan paljon jotta voidaan varmistaa talouden pitkäaikaisrahoitus, jotta EU pystyy vastaamaan haasteisiin, esimerkiksi ilmastonmuutokseen, väestön ikääntymiseen ja muuhun. Mutta hyvä uutinen on se, että ehkä huomenna eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot ovat tämä uusi osoitus siitä, että Euroopassa on rahoitustuotteita, joita voidaan hyödyntää reaalitaloudessa. Näin voi käydä, jos tehdään ei-spekulatiivisia investointeja muualla kuin veroparatiiseihin. Näin voidaan toimia ja tällä tavalla voidaan kuitenkin luoda työpaikkoja Eurooppaan näiden investo- strategisten investointien avulla. Yksityishenkilöt myöskin voivat olla mukana tässä rahastossa. Ja meidän täytyy myöskin oppia kolmikantaneuvottelut saatiin päätöksen samana päivänä, kun komissio ilmoitti suunnitelmastaan. Meidän täytyy tukea näitä pitkän aikavälin investointeja ja toivottavasti muistamme tämän, kun tarkistelemme komission jäsen Hillin ehdotuksia liittyen eurooppalaisiin pääomamarkkinoihin. Ne eivät vain voi olla jatkoa edelliselle, vaan meidän täytyy rahoittaa todella reaalitaloutta. Brun minut. Edustaja von Stork, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, pitkäaikaista pääomaa tarvitaan Euroopassa, näin sanoi komission puheenjohtaja Juncker. Investointivaje on olemassa ja nyt Eltifeillä pyritään houkuttelemaan pitkäaikaissijoituksia Eurooppaan. No katsotaanpa vähän taaksepäin. Silloin kun euro oli vahva, niin tähän Eurooppaan kyllä sijoitettiinkin, mutta nyt kun talouskriisi ja sen seuraukset ja talouskriisin huono hoito, ne ovat vaikuttaneet siihen, että Eurooppa ei enää ole varma ja turvallinen sijoituskohde. Eurooppa ei sijoittaja, sijoittaja enää pitkällä tähtäimellä kiinnosta. Poliittinen ja taloudellinen ilmapiiri on liian epävakaa. Eltif ei pura investointivajetta, se ei poista sitä epävarmuutta. On selvää, että euroalue ei toimi ja kaikki tällaiset uudet välineet ja rahastot vain pahentavat tilannetta. Meidän tulee nyt katsoa totuutta silmiin ja todeta, että euro myrkyttää Euroopan. Kunhan me tämän ymmärrämme, voimme jälleen kääntää katseemme tulevaisuuteen. Kiitos. Sitten edustaja Nikolai puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Eittämättä, jos kymmenen vuotta sitten olisimme käsitelleet tätä mietintää, meidän olisi pitänyt keskustella pitkäaikaissijoituksista sosiaaliselle alalle ja niiden kestävyydestä. Mutta nyt tätä voidaan tehdä myös yhdellä ehdolla nykyään. Jos saamme tämän otettua käyttöön komissiossa mahdollisimman nopeasti, sillä hän on asetuksen nojalla paljon enemmänkin vielä tehtävää. Täytyy olla todella huolellisia sen suhteen, miten nyt tämä luonnos laaditaan. Euroopan investointipankki aikoo käyttää saatavilla olevia rahoja. On myös muita rahoituslähteitä. Ne on, niiden on oltava tehokkaita ja luotettavia. Erityisesti pienten yhteisöjen osalta voidaan havaita todella suuri kasvupotentiaali ja siksi pitäisi saada nuo rojaltit käyttöön aikaisemmin, jos pitkäaikaiset pääomat jotenkin jäädytetään. Meidän pitää antaa kannustimia, mutta kuitenkin olla huolellisia sen suhteen, ettei tämä muutu joksikin ihan muuksi järjestelmäksi, jossa investoijat vaan jakavat nopeasti nämä tuotot. Se ei sitten tämän rahaston tehokkuutta varmista. Edustaja Matias puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tässä puhutaan nyt erittäin tärkeistä kysymyksistä, eurooppalaisista pitkäaikaissijoituksista. Ne ovat tärkeitä, mutta me emme vielä ole päässeet asian ytimeen, koska me jatkamme tätä mallia, joka on johtanut tähän katastrofaaliseen tilanteeseen. Tässä on kaksi dogmaa. Ensinnäkin pääomamarkkinoiden pitää olla tärkeämmässä roolissa, kuin reaalitalouteen ohjataan varoja. Ja kysyisin, pitääkö meidän pidentää tätä kasinomallia, joka oli vastuussa siitä, että jouduimme ryhtymään näihin sopeutusohjelmiin. Hallinnoimmeko tätä mallia vai pitäisikö meidän uudistaa sitä ja tehdä se täysin erilainen? Ja sitten toiseksi meidän täytyy luoda uusia investointivälineitä, jos meillä ei ole uusia investointimälineitä, niin sitten ei ole mitään tapaa rahoittaa pk-yrityksiä. Ilman pääomamarkkinoita ei voida saada myöskään pk-yritykselle rahoitusta. Entä sitten pankkien ja talouden välinen yhteys? Entä sitten julkiset sijoitukset? Miksi luodaan uusia välineitä, jotka luovat enemmän riskejä talouteen? Talouteen syötetään miljoonia euroja, mutta perusongelman ei puututa. Tämä on nyt ongelma kysyntä. Meidän täytyy lisätä kysyntää, päästä pois säästötoimista. Siinähän ongelma piilee. Pentru minut, ja edustaja Sanni, yksi minuutti. Niin, tämän pitäisi nyt olla mahdollisuus tai tilaisuus antaa reaalitaloudelle hyvin merkittävä viesti tai muuten ajaudutaan kaaukseen monikansalliset suuret infrastruktuurit, keinottelijat taas toimivat jälleen kerran piensijoittajien ja yksityisten tahojen kustannuksella pääomamarkkinoilla. Minun mielestäni tämä on ihan ydin Euroopan identiteetissä, joka on unohdettu. Tällaiset perinteiset luotot eivät enää toimi tässä tarvitaan myös sitä, että otetaan huomioon sosiaalinen asema pääoman, saa, pääoman saannissa ja säästäjät ovat aivan muita kuin mitä tässä ajatellaan. Vuosien ajan Eurooppa on ollut ihan selkeällä tiellä sillä, että vain kannatetaan Brysselin byrokratiaa. Ja tässä mennään tietynlaiseen globaaliin amerikkalaiseen malliin, jossa reaalitalouteen hukkuvat PK-yritykset ja ne jätetään ihan omilleen. Kiitos. Ähm, Seuraavaksi edustaja Kirtsas. kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Tämä aloite kuulostaa varsin positiiviselta ja tällä tavoin voidaan saada parempaa kehitystä Eurooppaan. Tämä on tietysti hyvä Euroopan unionille ja tämä saattaa ratkaista joitakin ongelmia, kuten esimerkiksi pitkäaikaisen rahoituksen vähyyden. Ja tämä mahdollistaa myös yritysten toimintaedellytyksiä. Tämä voi myös osaltaan vakauttaa pankkisektoria edesauttaa pankkien saneeraamista sekä alentaa yritysten rahoituskustannuksia ja erityisesti parantaa muita heikommassa asemassa olevien yritysten asemaa. Irlanti ja Portugali esimerkiksi ovat osoittaneet hyvää edistystä rahoitustilanteen parantamisessa ja tämä Euron kurssikin on nyt saatu realistiselle tasolle. Meillä on uusia investointialoitteita, kuten esimerkiksi Junckerin suunnitelma ja nyt tämä lamas suurin aloite, jollaiseksi sen haluaisin nimetä. Ja ja nyt vasemmisto on aika neuvoton katsoessaan näitä uusia kehityskulkuja ja saavutuksia. Ja myös äärioikeisto ja euroskeptikot ovat tyrmistyneitä. He eivät kerta kaikkiaan usko, että nyt asiat ovat kääntyneet parempaan suuntaan, eivät suinkaan huonompaan. Ei ole mikään sattuma, että eurooppalaiset talousennusteet tässä paranevat pikkuhiljaa. Ja Joissakin jäsenvaltioissa on ihan menestystarinoita havaittavissa. Puola ja Irlanti esimerkiksi ovat edistyneet hyvin, vaikka toki ongelmiakin edelleen on. Sitten edustaja Fernandes, olkaa hyvä. Buenos días, muchas gracias, presidente. Muchas... Kiitoksia puhemies, kollegat, komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin onnitella kollega Lamassuuria tästä mietinnöstä. Tämä avaa uudet uudelle rahoitustavalle, jotta voidaan saada takaisin kysyntää, jota niin kipeästi tarvitaan Euroopassa. Ja tämä uusi vaihe, jossa Eurooppa nyt korostaa kasvua ja investointeja, sen ei pidä saada meitä unohtamaan viime vuosia säästöpolitiikkaa, mukautuksia ja talouspolitiikkaa, joka ei toiminut. Ja se on estänyt itse asiassa sen, että Euroopassa päästään takaisin kasvuuralle ja saadaan lisää työpaikkoja. Siksi meistä ovat hyvä nämä pitkäaikaisrahoitusrahastot ja meidän täytyy muistaa nämä strategiset investoinnit eli Junckerin suunnitelma ja meidän täytyy toimia niin, että Euroopassa saadaan aikaan kasvua, saadaan investointeja, voidaan käyttää tätä likviditeettiä markkinoilla, jotta se toimisi reaalitalouden hyväksi. Ja se pitää yhdistää komission ohjelmaan myöskin, jotta voidaan edistää pääomamarkkinoita niin, että kaikki nämä elementit johtavat siihen, että voimme saada Euroopassa aikaan kasvua, saamme investointeja, pystymme luomaan työpaikkoja ja voimme sitten unohtaa edellisen lainsäädäntökauden, jolloin konservatiivit ja neoliberaalit täällä olivat hyvin brutaaleja ja se, nyt haluamme keskittyä kasvuun ja työllisyyteen. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Baski, yksi minuutti. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Tämä ehdotus herättää useita kysymyksiä. Pitkäaikaissijoitusrahastot ovat tärkeä väline, jotta voidaan edistää osallistavaa pitkäaikaista kasvua ja 2020 tavoitteita. Pitkäaikaiset investoinnit pitää saada pienempiin ja keskisuuriin yrityksiin. Tätä täytyy todella toteuttaa pitkällä aikavälillä. Pitkäaikais rahastot voivat edistää reaalitaloutta ja EUn politiikkojen toteuttamista. näitä pitkäaikaisia omaisuuseriä on vaikea myydä ja ostaa, mutta täytyy kuitenkin varmistaa niiden kesto koko elinkaaren ja rahaston elinkaaren ajan. Lyhyen ja keskipitkän aikavälin rahoitusmahdollisuuksia myös tarvitaan. 30 Seuraavaksi edustaja Jakovic, puolitoista minuuttia. Kiitos arvoisa puhemies. Avainsana tässä on synergia. Synergian avulla pääsemme kriisistä ylös. Ellemme paranna synergiaa, niin emme pääse kriisistä yli. Joissakin jäsenvaltioissa tilanne on jo parantunut, mutta joissakin maissa kriisi on edelleen arkipäivää. Meidän täytyy saavuttaa synergiaa ja johdonmukaisuutta Juncker-suunnitelman, kohesiopolitiikan ja pitkäaikaissijoitusrahastojen välillä, koska kaikilla näillä välineillä voidaan vetää Eurooppa ulos kriisistä ja saada aikaan synergiaa. On tärkeää, että käytössä olevat varat ohjataan järkevällä tavalla. Tätä taustaa vasten haluan antaa tukeni tälle mietinnölle. Olen täysin vakuuttunut siitä, että Tällaiset rahastot ovat sitten tarjolla myös PK-yrityksille. PK-yritysten täytyy ehdottomasti olla mukana pitkäaikaissijoituksista hyötyvien joukossa. Kiitos. Ja sitten edustaja Vigas, yksi minuutti. Temos na União Europeia un um problema grave. EU-ssa meillä on hyvin vakava ongelma. Se johtuu siitä, että taloustoimijat eivät näe kasvumahdollisuuksia Euroopassa ja voidaan tietysti puhua älykkästä kasvusta ja muista, mutta talouden toimijoita voidaan pitää sokeina. Faktahan on se, että uusi liberaali politiikka, joka pohjautuu vapaalle pääomalle ja sille, että valtio ei puuttu asioihin, se ei toimi. Me emme voi ajatella, että markkinavälineillä voidaan ratkaista tämä asia. Katsotaan nyt vaikka, mitä Euroopan keskuspankki teki pankkien pelastamiseksi. Historia osoittaa, että meillä pitää olla julkisia investointiohjelmia, joissa valtiolla on keskeinen rooli, kun kehitetään taloutta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi kollega Monom, yksi minuutti. Arvoisat kollegat, rahoitusmarkkinoiden epätasapaino oli syynä tämän päivän talouskriisille. Ja siitä huolimatta herra Suur on sitä mieltä, että kaikki menee hyvin. Se, että pankkisektori suorastaan romahti, niin se johti siihen, että reaalitalouteen ei saatu enää mitään investointeja, ei varsinkaan PK-yrityksiin. Ja on tärkeää, että saataisiin reaalitalouteen rahaa vakautta, yllä, vakauden ylläpitämiseksi ja se, että nyt tässä ELTIF pitkäaikaisrahastot on luotu, niihin pitää suhtautua myönteisesti. Ja tärkeää on, että tässä pidetään kiinni asianmukaisesta valvonnasta, nimittäin 70 prosenttia, että pitäisi ohjata pitkän tähtäimen äh, rahoituksiin on riittämätöntä. Sen pitäisi olla suurempi. Ja tärkeää on, että tässä eh, pidetään kiinni siitä, että pitkäaikaisijoitusrahastot myös pitkällä tähtäimellä toimivat. Ja tässä ei myöskään ole otettu mitään eh, sanktioita. Ja sitten tässä on laitettu erilaiset eh, yritykset samalle viivalle. On tärkeää, että nämä puutteellisuudet korjataan ja sitten tämän asian kanssa varmasti päästään eteenpäin. Kiitos kollega Mono ja seuraavaksi kollega Heis, puolitoista minuuttia. By... Kiitos puhemies. Haluaisin toivottaa komission jäsen Vestagerin tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin ja kiittää Alan Lama Suuria hänen työstään tämän ehdotuksen parissa. Junckerin siis investointisuunnitelma ja muut tällaiset toimet mahdollistavat, että näemme, kuinka EU pääsee tästä kriisistä ulos. Aikaisemmin 20 prosenttia investoinneista oli EUn ulkopuolella ja sitten nähtiin, mitä Lehman Brothersin kanssa tapahtui. On muuri rahoitusta, on paljon yrityksiä, jotka sitten investoivat pitkäaikaisiin sijoituksiin, mutta ne haluavat varmuuden siitä, että saavat rahat takaisin ja toiseksi eh, he, ne haluavat varmuutta investointikohtana olevien tuotteiden laadusta. Ja nyt tarvitaan todella täydellistä varmuutta tämän osalta. Komission jäsen sanoi, että tästä vuoteen 2020 pitää eh, tukea investointeja niin, että saadaan 1-3 biljoonaa euroa liikkeelle ja meidän täytyy varmistaa se, että markkinoilla voidaan toteuttaa pitkäaikaissijoituksia ja sen me kyllä aiomme tehdä. Vielä yksi asia. Kun julkinen taloustilanne paranee, meidän täytyy katsoa tarkemmin pääomamarkkinatilannetta. Meidän täytyy olla siellä nopeampia, koska sillä tavalla voimme taata kestävyyden. Kiitos. Sinisen kortin kysymys kollegalta Rubik. Rubik. Otatteko sinisen kortin vastaan, herra Heis? Pitää, kollegi Rubik. Olkaa hyvä, edustaja Rubik. Kiitos. Haluaisin kysyä kollega Haisilta. Yrityksillä olisi paljon hankkeita, jotka ovat nyt jäissä, koska ne eivät saa tarvittavaa rahoitusta. Näettekö tässä mahdollisuuden, että voitaisiin saada hankkeita käyntiin, jotka eivät sitten kuitenkaan eivät sitten kuitenkaan tule toteutetuksi. Olen täysin samaa mieltä siitä, että Junckerin suunnitelmaa voitaisiin todella hyödyntää, mutta meidän pitää Yhdysvalloista hyödyntää esimerkkiä riskipääoman käytössä. Siellä käytetään paljon enemmän riskipääoman liittyviä mahdollisuuksia hyväksi ja siellä on, siirty, siellä on saatu pieniä yrityksiä muutettua todella suuriksi monikansallisiksi yrityksiksi ja tämän mahdollisuuden me olemme menettämässä Euroopassa ja olen samaa mieltä kanssa, niin meidän pitää edistää Euroopan laajuista talousta toimintaa. Nyt Frau Kollegin Gill. Kiitos ja sitten yksi minuutti Rouva Gill. Puhemies, pitkäaikaisijoitusrahastot ovat tärkeitä, jotta saadaan säästöjä pitkäaikaisiin investointeihin, erityisesti infrastruktuureihin, jotka liittyvät horisontti 2020 tavoitteisiin, ja tämä on myönteinen asia. Minusta on tärkeää, että me keskitymme hankkeisiin, jotka luovat työpaikkoja ja kasvua, ja siksi on harmi, että neuvosto ei tukenut parlamentin pyyntöä, eli 16 prosenttia investoinneista menisi eurooppalaisiin hankkeisiin, ja meillä on tärkeitä asioita, joita täytyy suojella, esimerkiksi vähittäiskaupan alalla. Ja nämä rahastot ovat mainittuna myöskin vihreässä kirjassa, ja meidän täytyy kehittää oikeita välineitä, jotta voidaan edistää markkinoiden rahoitusta Euroopassa, ja meidän täytyy elvyttää tiettyjä markkinaosia, mutta täytyy kuitenkin tehdä selväksi, että avoimuus, riittävät pääomavaatimukset ja selkeä tiedotus investoijille riskeistä ovat tärkeitä. Haluaisin onnitella Lamassuuria ja puheenjohtajavaltiota Italiaa. Kiitos kollega Kill, sitten Lobes Permejo, yksi minuutti. Buenos días, gracias, señor presidente. Kiitoksia, puhemies. EU edelleen haluaa liberalisoida pääomamarkkinoita, mutta me kärsimme edelleen vielä rahoituskriisistä. Meillä on nyt uudenlainen eurooppalainen väline, jonka avulla voidaan mahdollistaa se, että nimettömät investoijat voivat toimia investointimarkkinoilla. Ja ainoa, joka voi taata pitkäaikaiset sopimukset. Ja nyt meillä on kansainvälisiä ja kansallisia sääntelijöitä ja meillä on hyvin paljon päätösvaltaa näiden varojen käytön osalta. Ja meidän täytyy miettiä tätä rahastoa, kun teollisuuspankit voisivat yleensä rahoittaa tämän tyyppisiä hankkeita. Rahoitusalan vapauttaminen on edistänyt yksityisten tahojen tilannetta, mutta meidän täytyy muistaa vankilat, yliopistot, sairaalat. Ne ovat tärkeitä kansalaisille. Eurooppa ei ole pääomamarkkinoita varten, vaan työntekijöitä varten. Kiitos kollega Lopes Bermejo, sitten kollega Ryypik, puolitoista minuuttia. Kiitos arvoisa puhemies. Olen talous budjettivaliokunnan jäsen ja silloin nämä sitoumukset tietysti ovat tärkeitä ja sitoumusten kohtaan voimme olla joustavia, mutta emme maksusitoumusmäärärahojen. Ja kuitenkin vähintään puolivälitarkastuksen kohdalla voidaan saada lisärahoitusta näihin suunnitelmiin ja niiden täytäntöönpanoon. Ehdotukseni on, että jäsenvaltiot esimerkiksi antaisivat tällaisia lisenssilupia rajat ylittävään toimintaan esimerkiksi mobiili- tai televiestintäalan lisensseihin ja nämä voitaisiin ottaa käyttöön kaikkialla ja silloin jäsen, jäsenvaltiot voisivat mm, sijoittaa omana pääomana eurooppalaisen sijoitusrahaston sijoituspankkiin omana pääomana, jotka jäisivät sitten omaksi pääomaksi. Voidaan näin toteuttaa yhteisiä hankkeita ja tällä tavoin näistä investoinneista saataisiin sitten vaikutuksia myös yhteisen infrastruktuurin kehittämiseen ja tällä tavoin voidaan myös yhteisön omia varoja vahvistaa ja niiden maksuvalmiutta parantaa. Kiitos ja sitten kollega Liberatski puolitoista minuuttia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący panie lamassoure pańskie sprawozdanie zasługuje na poparcie to poparcie wyrażę na pewno. arvoisa lamassoure niin voitte luottaa ehkä tukeenne, mutta haluaisin vielä esittää toisen kommentin. Tässä on esteitä, koska sisämarkkinoita ei ole vielä saatu päätökseen, kun verotusjärjestelmät jäsenvaltioiden välillä ovat niin erilaisia. Ei nyt kuitenkaan keskitytä eroihin, vaan keskitytään siihen, mitä voimme yhdessä tehdä. Meidän täytyy muuttaa noita järjestelmiä. Meidän täytyy hyödyntää enemmän yhteisömetodia. Ja nyt kun muutamme investoin, tai se, että emme meidän täytyy siis edistää investointeja ja minun ryhmäni on tässä asiassa hyvin selkeä. Me haluamme, että reaalitalouteen saadaan enemmän investointeja, aivan kuten herra Rybik sanoi. Investoinnit infrastruktuuriin kattavat myös liikennealan ja on selvää, että vuoteen 2020 mennessä tarvitaan 400-500 miljardia euroa näihin hankkeisiin, mutta budjettia on vain hiukan yli 300. Jos tätä vajetta voitaisiin kuroa umpeen käyttämällä tällaisia hankejoukkovelkakirjoja, niin sehän olisi erinomainen asia. Kiitos kollega Liberaski. Seuraavaksi edustaja Virkkunen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Haluan kiittää edustaja Lamassouria

Kiitos kollega Virkkunen. Seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega VJJ. Kiitoksia puhemies. Minä en ole euroskeptikko, joka haluaisi tuhota Euroopan. Olen täällä SND-ryhmässä ja me uskomme yhtenäiseen Eurooppaan, mutta me emme kuitenkaan pane päätämme piiloon ja me näemme näitä ongelmia. Ei ole mitään vahvaa Eurooppaa, mikäli ei ole pitkän aikavälin investointeja. Viisi ja puoli miljoonaa nuorta on työttömänä. Voitteko kuvitella, että esimerkiksi ihmiset, jotka kuuluvat minun sukupolveeni omassa maassani, lähtevät maasta sadoin tuhansin ja lähtevät sitten etsimään töitä Länsi-Euroopasta, koska Unkarissa ei ole töitä. Yhdistynyt Eurooppa voi olla kilpailukykyinen kansainvälisesti. Uudelleen teollistaminen Euroopassa on väistämätöntä, koska me jäämme jälkeen ja uskommeko, että tarvitsemme pitkäaikavälin investointeja. Minä uskon niin, koska tarvitsemme vahvaa taloutta, jotta pääsemme eroon työttömyydestä ja jotta voimme luoda turvallisen yhteiskunnan. Eli siksi pyydän, että rahat tässä rahastossa käytetään pääasiassa Euroopassa eikä spekulointiin. Ja täytyy myöskin muistaa Keski- ja Itä-Eurooppa. Ei pidä jakaa Eurooppaa enää köyhiin ja rikkaisiin alueisiin. Ja toivottavasti tämä puu alkaa kukkia. Kiitos herra Ujelvi. Otatteko kysymyksen vastaan sinisellä kortilla kollega Jakovitsilta? Olkaa hyvä. Kiitos. Arvoisa kollega, puhuit nuorisotyöttömyydestä ja Euroopan uudelleen teollistamisen tarpeesta. Entäs matkailu? Onko mielestänne matkailuala, joka kaipaa pitkäaikaisinvestointeja? Asiasta on jo keskusteltu ja haluaisin kollegoiden kuulevan tämän vastauksen, koska mielestäni matkailua ei nosteta tarpeeksi esille. Nuorisotyöttömyysongelmat voitaisiin tällä osin ratkaista, varsinkin Etelä-Euroopassa. Tämä oli hyvä kysymys kroatialaiselta kollegalta. Kiitoksia. Me tiedämme, että matkailu tarvitsee pitkän aikavälin investointeja, mutta se voi auttaa pk-yrityksiä pitkällä aikavälillä ja palvelualalla voidaan luoda miljoonia työpaikkoja. Lisäksi, kun ajatellaan matkailua ja kilpailua, Eurooppa on jäänyt jälkeen, koska mitään investointia ei tehdä. Ja tämä on nyt vähän kritiikkiä Junckerin suunnitelmaa kohtaan, koska siinä ei ole mainittu matkailua. Kiitos kollega Ujelvi, sitten kollega Dancila. Kiitos puhemies. Jotta voimme olla edelleenkin kilpailukykyisiä yhä globalisoituvassa maailmassa, EU tarvitsee toimenpiteitä, jotta voidaan taata pitkäaikaiset rahoitukset reaalitalouteen ja toisaalta varmistaa markkinoiden toimivuus. Meillä on kyllä varoja saatavilla, mutta niitä ei käytetä tehokkaasti pitkäaikaissijoituksiin. Tämä johtuu erityisesti sijoittajien luottamuspulasta yksityisiin hankkeisiin pitäisi saada enemmän rahoitusta ja EUn täytyy tavallaan ottaa riskiä ja kannustaa näitä sijoittajia pitkäaikaisiin sijoituskohteisiin, kuten vaikkapa liikennehankkeisiin ja muihin. Arvopaperit ja rahat on saatava tähän. Ja myöskin ympäristön alalla näemme tämän. Me tarvitsemme hyvinvoivempaa Eurooppaa, on luotava uusia työpaikkoja. Näin voisimme sen tehdä. Ja komission kehys, rajat ylittävä kehys eh, pitkän aikavälin sijoituksiin on tärkeä, näin sen pitäisikin olla. On hyvät markkinat näille hankkeille, jotka eh, hyödyttäisivät kansalaisia myös rajat ylittävillä alueilla, eikä vain siellä. Kiitos edustaja Dansila. Seuraavaksi kollega Kaili. Kiitos. Minäkin suhtaudun erittäin myönteisesti tähän aloitteeseen eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista. Tällä tavoin voidaan saada vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. Tämä on hyvä kasvun näkökulmasta ja päinvastoin kuin Junckerin suunnitelmassa oletetaan, nämä voivat olla myös suhdanteen vastaisesti toimivia. On tärkeää, että saadaan lisää rahoitusta reaalitalouteen ja sitten tasapainoa pitäisi lisätä kysynnän ja tarjonnan välillä. Mitä tulee omaisuuserä luokkiin, niin tärkeintä on saada oman pääoman kaltaista rahoitusta PK-yrityksiin ehdottomasti ja tärkeää on, että näiden rahoitusvaihtoehtojen toteuttaminen tehdään mahdollisimman helpoksi jotta, ja siten, että myös portfoliota voidaan allokoida asianmukaisella tavalla, ei ainoastaan suosimalla pk-yrityksiä, vaan myös maantieteelliset näkökulmat huomioon ottaen. Tässä vetoan erityisesti Etelä-Euroopan puolesta. Kiitos kollega Kaili. Seuraavaksi kollega Baye. Kiitoksia puhemies, kiitoksia Lamassuudille tästä mietinnöstä. Tämä pitkäaikainen rahasto varmistaa pitkäaikaiset sijoitukset, jolloin yksityiset yritykset voivat sijoittaa reaalitalouteen, ja tämä on tietysti hyvä asia. Täytyy kuitenkin muistuttaa myöskin, kuinka tärkeä SNDlle ovat nämä julkiset investoinnit, jotta voidaan torjua deflaatiota. Ja meidän pitää tehdä strategisia investointeja, koska näiden ei pidä olla pelkästään takeita yksityiselle sektorille, mutta sijoitusrahastosta vielä meidän täytyy korostaa, kuinka tärkeää on välttää spekulointia – ja meidän täytyy riittävästi valvoa rahoitusmarkkinoita. Meidän pitää myöskin selkeästi määritellä, mikä on infrastruktuuri, kun puhutaan yksityisistä investoinneista. On tärkeää, että me investoimme tuottavaan infrastruktuuriin. Esimerkiksi kiinteistöalallahan on jo paljon rahoitusta ja siellä on spekulaatiota eikä se vaikuta kasvun tai työllisyyteen. Ja sitten yksi tärkeä asia. Meidän ei pidä panostaa maahan, joka ei ole mukana torjumassa veroparatiiseja. Kiitos. Kiitos kollega Baye. Ja seuraavaksi kollega Galtieri, häntä en näekään, joten voimme mennä suoraan Catch the Eye-menettelyyn. Oikeusasian valiokunta on eilen illalla hyväksynyt